kuuleminen, jossa SAD-puheenjohtaja Hannes Vopoda oli paikalla ja käytti puheenvuoron. Anteeksi kollega Stadler, että keskeytän, mutta toivoisin, että käydään nämä hallinnolliset rutiininomaiset asiat läpi ja sitten saatte puheenvuoron. Ja, meine Damen und Herren, ich habe eine Reihe von Niin, lukuisia hallinnollisia kysymyksiä on vielä hoidettavana. Mutta ensin työjärjestyksen, niin kesä, toinen neljättä työllisyysvaliokunnalle työllisyysvaliokunnassa tehtiin päätös olla vastustamatta komission delegoituja säädöksiä säädöksiin liittyen, jotka koskettavat eurooppalaista tukirahastoa vähävaraisimmille. Tähän liittyen ei ole esitetty mitään vastalauseita, joten tämä päätös hyväksytään ja se julkaistaan huomisten tekstien julkaisemisen myötä. Työjärjestyksen aset, äh, artiklan 216.4 mukaisesti ilmoitan teille, että äh, korjausliitteisiin liittyen ei ole esitetty minkäänlaisia vastalauseita, joten nämä voidaan hyväksyä nykyisessä muodossaan. Vastuuvaliokunnat ovat esittäneet neljään tekstiin liittyen omat huomautuksensa, ja tämä tarkoittaa sitä, että nämä tarkastusliitteet hyväksytään mikäli ryhmäs tai neljä, vähintään 40 jäsentä esittää vastalauseessa 24 tunnin sisällä. Nämä tar- tekstit löytyvät Seance on Direct-sivuilta ja julkaistaan myöskin tämän istuntokauden e, työ pöytäkirjasta. Seuraavaksi artiklan 166, 167 sekä 195 alakohta 3. Siinä kyse on nimenhuuto äänestyksestä. Siinä viitataan